Good evening, dear colleagues. Hyvää iltaa, hyvät kollegat, ja tervetuloa tähän yhteiseen Econin ja budjettivaliokunnan kokoukseen. Haluaisin hyväksyttää esityslistan, ellei huomioon otettavaa ole. Kiitoksia. Meillä ei ole mitään ilmoitusasioita, joten siirtykäämme eteenpäin me siirrymme nyt kohtaan kolme esityslistallamme. Kuten tiedätte, kyseessä on uudistusten tukiohjelman perustaminen. Eider Gardia Zabarubial ja Caroline Nagdigal ovat esittelijöinä. Ja nyt haluaisin aivan heti antaa esittelijälle puheenvuoron ensin äh, edustaja Gardia Zabarubial viisi minuuttia maksimissaan. Tämä on siis maksimi aika lyhyemmänkin ajan saa puhua. Eider, ole hyvä. Sí, muchísimas gracias, presidente. Intentaré. Kiitoksia, puheenjohtaja. Viisi minuuttia on siis aikaa. Yritän siinä ajassa selittää, mitä olemme työstäneet tässä yhdessä toisen esittelijän kanssa ja yritän selittää myös sitä, miksi tässä nämä kaksi valiokuntaa, Ekon ja Bud, ovat työstäneet tätä luonnosta. Me olemme työstäneet tätä asiaa nyt jo jonkin aikaa siitä lähtien, kun parlamentti nimitti meidät esittelijöiksi. Ja tässä on oikein paljon hyvää tahtoa tämän esityksen taustalla. Ja tämän asetuksen kirjoittaminenkin vaatii valtavasti työtä. Totta kai eriäviä näkökantoja hieman on, erityisesti verrattuna nyt parlamentin ja komission kantoihin. Kerron hieman omista epäilyksistäni, joita minulla on liittyen tähän komission esitykseen. Ja kerron, mistä olemme keskustelleet, ja Karolin voi tehdä sitten saman. No, tässä on kyse nyt asetuksesta, jota komissio ehdottaa. Tämä on siis talousarvio, työkalu tai väline rakenteellisten uudistusten edistämiseksi – Eli EU tarjoaisi tällaisiin uudistuksiin tukea. No, tämä herättää kysymyksiä. Nämä rakenteelliset uudistukset, mitä ne oikein ovat, niitä ei ole määritelty. Ja varmastikin voisi kuluttaa vuosikausia tuon määritelmän pohtimiseen. No sitten tuo 25 miljardia, seitsemän vuotta, kaikki EUn jäsenvaltiot, se on se rahamäärä, joka maksetaan tällä ohjelmakaudella? Onko se todella sellainen rahamäärä, jolla voidaan saada aikaan rakenteellisia uudistuksia jäsenvaltioissa? Ja sitten vielä väestö, väestön lukumäärä, onko se oikea kriteeri näiden varojen jakamiseen? Ja kun keskustelimme tästä, meillä kahdella esittelijällä oli näihin kysymyksiin hyvin erilaiset vastaukset, eli rakenteelliset uudistukset ensinnäkin, mitkä niiden tavoitteita ovat, kriisiajoista opittiin se, että Euroopan unioni ei voi keskus, keskittyä vain makroekonomisiin, makrotaloudellisiin hankkeisiin. Tämä on nyt opittu ja se pitää laittaa myös tähän uudistuspakettiin. Uudistusten täytyy noudattaa kestävän kehityksen tavoitteita, niitä, jotka EU on itselleen asettanut, kaikki jäsenvaltiot. Ja sosiaalistiryhmä oli sitä mieltä, että talouden ohjausjaksoa täytyy muuttaa ja että myös näitä kestävän kehityksen tavoitteita pitää muuttaa, jotta otetaan huomioon sosiaaliset ja ympäristötavoitteet. Eli ei keskitytä vain makrotalouden asioihin, vaan myös esimerkiksi sosiaalisiin tavoitteisiin ja otetaan ne mukaan eurooppalaisen ohjausjaksoon. Ja sen pitää heijastua sitten siihen, miten näitä aloitteita rahoitetaan. No sitten toinen asia, tämä 25 miljardia. Emme ole oikeastaan vielä tutkineet tuota rahasummaa sinällään, koska tiedämme, että neuvottelut monivuotisesta rahoituskehyksestä voivat vaikuttaa tähän vielä. Mutta onko tämä siis se oikea summa? Tavallisessa ohjelmassahan on esirahoitusta, rahoitusta ja sitten tuo loppurahoitus, mutta tässä, tässä uudistuksessa ei ole kyse siitä. No sitten tuo väestömäärän käyttäminen kriteerinä, minusta se on ihan oikea kriteeri. Tarkastellaan myös kuitenkin maiden tarpeita, minkälaisessa talouden kehityksen tilassa ne ovat, miten tämä tukiohjelma vaikuttaisi niihin, minkälainen on koulutustaso, työllisyystaso. Minusta on paljon muitakin kriteerejä, jotka ovat vähintään yhtä valideja kuin tuo väestömäärän käyttäminen kriteerinä. Tästä ja muista mainitsemistani asioista olemme neuvotelleet Karolinen kanssa viime kuukausina, emmekä ole oikeastaan vielä saavuttaneet mitään selkeää parlamentin kantaa. Ymmärrämme, että tässä on eriäviä näkökantoja ja ainoa asia, mitä voin tässä todeta, on se, että kyllä yritämme kovasti saada aikaan yhteisen mietinnön, jossa olisivat ne minimivaatimukset minimiuudistukset tai muutokset, joita tuon komission ehdotukseen pitää tehdä. Mutta meistä oli tärkeää pitää tämä valiokuntien yhteinen tilaisuus keskustella tästä asiasta, koska haluaisimme muiden ryhmien kantojakin kuulla tästä ehdotuksesta, koska ne vaikuttavat varmasti merkittävästi myös meidän äh, mietintöömme. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, no... Paljon kiitoksia. Nyt siirrymme eteenpäin. kanssa esittelijään. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtajat, kiitokset eilisestä keskustelusta. Pääviestini tänään on se, että suhtaudun myönteisesti tähän on se tukiohjelmaan, jota komissio on ottanut, ja ei liene yllätys teille, että tuen myös ohjelman tavoitteita. Jäsenvaltiot tekevät rakenneuudistuksia, jotka edistävät taloudellista kestävyyttä ja unionin vaurautta. Se on tärkein asia. Ja tämä tekee unionista myös vahvemman. Tämä myös näyttää kielteisen vaikutuksen, se liennyttää, jos ajatellaan talous- ja finanssikriisiä. Eider mainitsikin jo sen, että valitettavasti emme saaneet tätä ihan loppuun tätä mietintä, vaikkakin yhteistyömme tapahtui hyvässä hengessä minusta. Ja tässä on ideologinen kuilu olemassa kyllä. Ja menisin jopa pidemmälle kuin mitä komissioehdotus on tässä ollut. Minä olen tässä, mutta sitten tämä EU-ohjaus jaksotaisiin mukaan kaikkiin osioihin lisäehtona. Kuitenkin tiedän, että tämä menee paljon pidemmälle kuin mitä komissio on ehdottanut ja tämä ei ole toteuttamiskelpoista kompromissin näkökulmasta. Kuitenkin minulla on viisi päätavoitetta tässä tekstissä, jotka olisin mainita ensinnäkin aion säilyttää soveltamisalan, niin kuin komissio on ehdottanut. Makohtaiset suositukset, no, EU-ohjausjakso, tällaisen poliittinen tarjota haastaa tai antaa enemmän työtaakkaa jäsenvaltioille. Tämä vapaaehtoinen ohjelma jäsenvaltiot voivat valita, mihin haasteisiin he aikovat puuttua, ja ohjausjakso on varmistaa minusta sen, että vain ehdotukset, jotka ovat tuolla tarpeen ja kattavat, ovat tukikelpoisia. Ja haluaisin lisätä, että se tapa, jolla me jaamme rahaa. No, minä tuen tässä komission lähestymistapaa. Toinen tavoitteeni on parantaa noita tarkastusprosesseja, kun määritellään se, että mitä uudistuksia pitäisi tukea taloudellisesti. Ja komission tämmöisessä jossa kaikki vastuu on komissiolla, joten talouden ennusteet ja sitten maakohtaiset kertomukset toisaalta sitten on valmis, se kun valmistellaan suositukset, sitten on ehdotusten arviointi ja niin edelleen. Ja sitten lopuksi tulee että pitäisikö maksu suorittaa vai ei, joten prosessit vaatii enemmän tarkastus ja seurantaa ja hienoa huomata, että Eider on tästä samaa mieltä, että tätä valvontaa pitää vahvistaa, eli työstämme sitä, mitä saataisiin mukaan paremmin. Riippumattomat fiskaalilaitokset, jotka on perustettu kaikkiin jäsenvaltioihin, niiden pitäisi antaa lausuntonsa uudistusehdotuksista ja arvio pitäisi saada siis riippumattomalta elimeltä. Se auttaa auttaa jäsenvaltiota, kun se valmistelee ehdotuksia ja se auttaa komissiota arviossaan. Kolmanneksi meidän pitää varmistaa, ettei mikään taloudellinen osuus myöntä jäsenvaltiolle, joka ei noudata artiklan 7 kohti perustuksessa rahoitusetuudet pitäisi rajata jäsenvaltiot, jotka noudattavat näitä perus arvoja unionissa ja tiedän, että oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on tärkeää useimmille teistä ja varmasti saamme jotenkin tämä käytäntöön myös. Vantotäytäntöön neljänneksi pitää varmistaa, että uudistuksilla on lisäarvoa todellisesti ja että kustannushyötyanalyysit on tehty rahoitusta vain uudistukselle, joka todella parantaa unionin selviytymiskykyä ja jäsenvaltion valmiuksia, joten positiiviset heijastusvaikutukset pitää varmistaa myös muihin jäsenvaltioihin. Uudistusta pitäisi noudattaa täysin arviointikriteerejä, joten tyydyttävä ei riitä minusta. Tyydyttävä tulos. Ja lopuksi sanoisin vielä viidenneksi sen, että haluamme selventää tämän lähentymisvälineen soveltamisalaa. Tämän välinen alan pitäisi olla sellaisia tuloksia, joilla pyritään saavuttamaan – nämä neljä kriteeriä, jotka on mennyt perussopimuksessa, ja uudistukset, jotka johtavat siihen, että kansanlainsäädäntö lähestyy euroalueen lainsäädäntöä. Tietysti pankkiunionin lainsäädäntö on selvä esimerkki tästä. Tämä hän edistää sitä, että maa voi liittyä euroon, jossa kohta eli lopuksi muutama viimeinen sana. Odotan innolla teidän kantojen tästä ehdotuksesta. Ja varmasti Eder ja minä saamme tämän mietinnön päätöksen kuukauden sisällä. Kiitos. Thank you very much. We now move... Paljon kiitoksia. Nyt siirrymme eteenpäin varjoesittelijöihin ja antaisin äh, nyt äh, ystävälleni edustaja Sarvamaalle puheenjohtajan tehtävät. Paljon kiitoksia edustaja Gualtieri haluaisin korostaa, että meillä on hyvin, hyvin tiukka aikataulu. Aloitimme yli 10 minuuttia myöhässä ja tasan kahdeksan meidän täytyy ehdottomasti päästä täältä salista ulos. Meillä on nyt pitkä lista varjoesittelijöitä ja heitä saattaa putkahtaa tuolta ovesta lisää hetkellä millä tahansa. Joten nyt pyydän kiinnittämään tähän huomiota ja ensin Alain EPPn varjoesittelijä, alkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä suullisesta alustuksesta molempia esittelijöitämme ja uskoisinpa, että SND-ryhmän äh, Ekon koordinaattori on paikalla. Uskoisin, että eräät ovat jo pyytäneet, että aikataulua muutettaisiin, sillä tämä asia on erittäin tärkeä. Ja nyt ansaitsisimme enemmän aikaa esittelijöiden viestin käsittelyyn. Minulla on sellainen tunne, että Euroopan komission ehdotus on älykäs ja se menee siihen suuntaan, että me vahvistaisimme euroaluetta talousarvio tai rahoituskapasiteetin kasvattamisen kautta. Tämä ei aina vastaa sitä, mitä parlamentti on ehdottanut, mutta vaikuttaa mielestäni olevan niin, että tämä menee kuitenkin hyvään suuntaan. Tässä on pari asiaa, joihin pitäisi kiinnittää erityisesti huomiota. Meidän pitää varoa moraalikatoa. Ei saisi tapahtua niin, että jäsenmaat toteuttavat uudistuksia vain sillä ehdolla, että saavat tukea Tämä on hiukan erikoinen järjestelmä, on aina parempi, että meillä on myönteisiä kannustimia kuin negatiivisia lannisteita, mutta ei kyllä pitäisi myöskään tehdä niin, että me palkitsemme tällaisista valheellisista uudistuksista, joiden tarkoituksena on vain saada rahaa itse asiassa. Ja meidän pitää myöskin tämän lisäksi välttää byrokraattisia mekanismeja, kun näemme yksityiskohtia siinä, mitä Euroopan komissio ehdottaa näitä säännöllisiä raportteja, erilaisen aikataulun, raportointia, välietappia, raportointia. Voi olla nyt aivan hirvittävää byrokratiaa, mitä tässä on syntymässä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja tämän jälkeen Ekonin, Ekonin puolesta ähm, Ivana Maletic, olkaa hyvä. Very much. Kiitos. menestyksekään pilotin jälkeen voi sanoa, että jäsenvaltiot osoittivat suurta kiinnostusta sitä kohtaan ja rahoitusta haettiin oikein vilkkaasti. Ja nyt on päätetty perustaa varsinainen uudistusten tukiohjelma ja siihen varsinkin tämä lähentymisväline, jolla euroon kuulumattomat maat voivat saada tukea Meillä olisi silloin siis erityyppisiä hankkeita, kehityshankkeita. Tähän asti niitä on tuettu muun muassa kohesiopolitiikasta, EAKRstä, ESRstä, mutta myös yhteisestä maatalouspolitiikasta ja muusta. Mutta varmastikaan tulevaisuudessa tuloksia ei saada aikaan, jos ei uudistuksia tehdä. Ja jos uudistuksia ei tehdä, niin silloin vähimmän kehittyneet alueet eivät kehity, vaan ainoastaan lykätään niiden, niiden kaatumista yhä pahempiin ongelmiin ja siksi tämä ohjelma on meille kaikille hyvin tärkeä. Ekon valiokunnan täytyy tukea tietysti tätä tukiohjelmaa, mutta meidän täytyy myös taistella, että saamme lisää investointeja eu tasolla, koska tämä toinen pilari on suuremmalle kasvulle valtavan tärkeä kasvu kulkee tässä käsi kädessä tämän tukiohjelman kanssa. Ilman sitä emme voi onnistua. Uuden rahoituskehyksen kanssa, no siinä saatiin esitys, jossa kohesiovaroja kasvatetaan 11 prosenttia, eli yli 45, ne ovat nyt yli 45 miljardia euroa. Ja kun sitten kohesiovaroja samaan aikaan leikattiin 45 prosenttia. Ja tämä uusi ohjelma on nyt 25 miljardia euroa ja nämä 25 miljardia euroa rakenteellisiin uudistuksiin, joista 2,16 miljardia laitetaan tähän lähentymisvälineeseen, niin no sen lisäksi komissio ehdottaa, että jaetaan, jaetaan nämä varat väestömäärän perusteella. Tätä lähestymistapaa pitäisi mielestämme muuttaa. Tämän varojen jaon ei pitäisi perustua väestömäärään, vaan niiden uudistusten monimutkaisuuteen, joita suunnitellaan, ja myös maakohtaisten suositusten lukumäärään ja makrotaloudellisiin epätasapainoihin. I'm really sorry for being such a paljon. Kiitoksia edustaja Maletic. Minä olen todella pahoillani, että minun täytyy nyt olla näin tiukkana, mutta meillä on korkeintaan kaksi minuuttia per henki. Nyt edustaja Maurides, SND Ekon varjoesitteli, olkaa hyvä. First exchange. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on ensimmäinen keskustelu. Näin olen yritän puhua lyhyesti ja jollain tapaa mennä suoraan asiaan. Komission uusi ehdotus perustuu perustuu meillä oleviin rakenneuudistustukiohjelmien kokemuksiin vuosta 17-2020. Se on ollut menestyksekäs tähän asti. Siitä syystä meidän pitäisi yrittää oppia tästä jotain. Tässä mielessä haluaisin kertoa, että minusta on, komission on hyvä. Kuitenkin tässä monia elementtejä pitää vahvistaa ja parantaa, jotta voidaan tukea näitä ehdotuksia. Ensinnäkin jos olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tämän ohjelman, ehdotuksen päätavoitteena on edistää lähentymistä, niin sitten, jotta voidaan päästä tähän tavoitteeseen, niin tarvitsemme taloudellista sosiaalista lähentymistä, jotta voidaan olla, jotta yhteistoiminnallisuudet sosiaalisen konvergenssin edistäminen on tärkeää, jotta voidaan ennaltaehkäistä ja oikaista negatiiviset vaikutukset tiukasta sosiaalista ja taloudellista uudistuksista ja luoda hyvinvointia kaikille EU-kansalaisille. Tästä syystä Tarvitaan Euroopan pilarin tältä sosiaalisille oikeuksille ja kestävän kehityksen tavoitteet pitää täyttää parisopimuksen puitteissa. Ne ovat meistä tärkeä ehdotus, josta ollaan jäämässä paitsi. Toiseksi toinen tärkeä elementti tässä aikaisemmassa ehdotuksessa oli se, että pantin täytäntöön omistajuus, tämä ownership, tämä puuttuu tästä ehdotuksesta, tämä käsite, ja viittaan ennen kaikkea ehdotuksen ensimmäiseen pilariin, jota pitäisi laajentaa soveltamisalaltaan eikä pelkästään rajata sitä EU-ohjausjakson kolmanneksi. Uudistukset EUn sisällä pitä, niiden pitäisi olla kasvuystävällisiä, pitäisi luoda laadukkaita työpaikkoja, sosiaalista osallistumista tarvitaan, alueellista ko- kohdissa tarvitaan yhtäläisiä toimintaedellytyksiä ja ennen kaikkea pitää torjua köyhyyttä. Pitää tarjota toimintamahdollisuuksia, siltä voidaan panna täytäntöön kunnianhimoiset ja sosiaaliset rakenneuudistukset Tämä on legitiimiä, mutta uskomme, että tämä tyyppinen täytäpano ja yhteys oikeusjaksoon ei tule toivottavaa tulosta. Yksi komitean puheenjohtaja on yhtä tärkeää korostaa, että uudistuksen tukiohjelma ei pitäisi, tulla, ei pitäisi tehdä hallaa toisaalta kohdallisuuspolitiikalla. Kiitos. Thank you very much, Mr. Mavridis. Paljon kiitoksia edustaja Mavridis ECRstä. Ei vaikuta olevan budjettivarjoesittelijää, joten EKn ECR-varjoesittelijä edustaja Lukki, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, mietintöluonnosta ei ole vielä sen takia. Ehkä voidaan vielä puhua komission ehdotuksesta jonkin aikaa. No, yllättävää kyllä. Tässä on tarttu merkittävä finanssivolyymiä uudistuksille 25 miljardia euroa vaikka tähän asti. Vähän empiiristä kokemusta on tästä. Komission perusteluissa viitataan nyt vain näihin Kreikka-kokemuksiin tähän asti. No, Kreikkahan nyt oli täysin toisenlainen, sen, toisenlainen tapaus, täysin toisenlainen ohjelma, joka Kreikassa oli käytössä. Voidaanko tätä nyt siirtää sellaisena tähän? Se on minusta e- epäilyttävää. Ja tässä on vaivo 14 arvio. Nyt on kulunut kuitenkin neljä vuotta vuodesta 2014, joten tämä on minun, henkilökohtaisesti minusta hyvin valitettavaa. Tässä nyt pitää kysyä, että mistä syystä uudistuksia voitaisiin tukea rahoittaa EU-rahoituksella, jos nämä uudistukset ovat kuitenkin oman maan intresseissä. No, tässä pitää puhua myös näistä heijasten vaikutuksista toki, josta ei ole tarpeeksi puhuttu vielä, ja pitää puhua myös tuosta, mitä alamme suur käsitteli Nimittäin tämä moral hazard, moraalikaatto, voiko tämä nyt johtaa siihen, että uudistukset jopa lykkääntyvät, jotta saadaan enemmän rahoituksellista tukea? Olen myös ihmeissäni siitä, mitä tässä on painotettu näitä tukia ja avustuksia tässä Reform Delivery Toolissa, uudistuksen toteuttamistukivälineessä. No, itsestään selvää on, että tehdään tässä merkityksellisiä uudistuksia, mutta sitten tekninen apu on paljon tärkeämpää, järkevämpää. Se on vain 240 miljoonaa euroa tukea tämän ehdotuksen mukaan. No, näin ollen pitää myös miettiä, mikä on eurooppalainen lisäarvo näissä hankkeissa. Minusta se ei ole välttämättä selvää, että tämä lisäarvo voidaan osoittaa näissä hankkeissa, koska jos uudistus on vain kansallisissa intresseissä, niin sitten sitten se ei ansaitse EU-tukia mielestäni. Sen artikla 7 menettely, sen suhtaudun kriittisesti. No kyllä tämä kuulostaa hyvältä, kun sanotaan, että tämä, ettei tulisi tukia tässä tapauksessa, mutta en nyt, nyt ketään ole tässä vielä todettu syylliseksi ennen kuin tuomio lankee. Artikla 7 menettelyhän on asteittainen menettely kolmessa vaiheessa ja siinä käydään ensin rakentavaa vuoropuhelua maan kanssa, jota syytetään tästä, jos nyt näin voin sanoa. Eli ei tämä nyt tarkoita vielä, että ketään on todettu syylliseksi tai tuomittu. Senpä takia en usko, että se artikla 7 menettelyyn pitäisi nyt viitata vielä ja puhua mistään, finan- mistään rahoitussanktioista. Puheenjohtaja, siinä kaikki. Kiitos. Dankeschön. Paljon kiitoksia. Edustaja Batkan paikalla, mutta äh, Ekonin ja Woodjin yhteinen varjoesittelijä Sven Giegold on paikalla, joten annan hänelle nyt neljä minuuttia, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, pyrin pitäytymään tässä neljässä minuutissa. Aivan aluksi haluaisin kiittää yhteisesittelijöitä ja haluaisin todeta, että luonnollisesti periaatteessa me tuemme sitä, että meillä olisi eurooppalainen väline, joka tukee uudistuksia jäsenmaissa. Mutta ollakseni hyvin selkeä, selvä, meidän täytyy olla tässä varovaisia siinä, mitä teemme, sillä vaikuttaa siltä, että suurin osa rahoituksista lopulta tulee äm, rakennerahastoista ja budjettineuvotteluiden todellisuudessa saattaa hyvinkin olla niin, että rakennerahastojen osuus säilytetään entuudella valmistellaan ja nyt meillä tulee olemaan paljon vähemmän varoja kuin tämä 25 miljardia, jota uuteen välineeseen on suunniteltu. Erityisesti tähän välineeseen, josta on tarkoitus rakenneuudistuksen tukiohjelmaa rahoittaa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että lopulta tämä saattaa olla vain piilotettu monimutkainen kohesiopolitiikan leikkaus. Mielestäni tämän parlamentin intressien mukaista tällainen ei ole. Toiseksi, mitä tulee kriteereihin, olen sitä mieltä, että hyvin paljon mielenkiintoisia kysymyksiä tässä edustaja Maletic jo esitti kysyessään, miksi tämä pitäisi nyt jakaa per capita, vaikka tarpeet ovat ehkäpä erilaisia. Ja sitten kriteerit, joita olemme rakennerahastoihin yhdessä, yhteispäätöksen kautta määritelleet, ne saattavat muuttua, saattavat olla paljon huonompia. Meillä ei ehkä ole vihreitä kysymyksiä, ilmastokysymyksiä ja niin edespäin mukana. Meidän täytyy siis varmistaa sitä, että tämä ei rakennerahastojamme heikennä. Nehän ovat paljon investointisuuntautuneempia. Ja jos me sitten saamme jotakin uusia budjettikohtia, niin eh, sitten meidän pitäisi saada uutta tuoretta rahaa. Ja sitten eh, vielä yksi sananen liittyen lähestymisvälineeseen uusille jäsenmaille. Me haluaisimme tukea tätä, mutta me haluaisimme nähdä, mitkä ovat kriteerit, jotta olisimme hyvin selkeästi näiden suppeiden neljän eh, perussopimuspohjaisen kohdan ulkopuolella, sillä korruptio, taloudellisen valvonnan puute, pankkiunioni, johon esittelijä viittasi. Tämä pitää ottaa mukaan myöskin makrotaloudellinen epätasapaino kriteeri, jotta voisimme vakaata eurooppalaista taloutta tukea. Ja olemme myöskin sitä mieltä, että näiden rahastojen ja artiklan 7 menettelyiden välillä pitää olla yhteys siinä logiikassa, kuinka rahoitamme näitä, mutta tietenkin periaatteessa tuemme. Paljon kiitoksia edustaja Giegold siitä, että käytitte selkeästi alle neljä minuuttia ja nyt, jos me tällä vauhdilla etenemme, annamme vielä lisää aikaa, puheaikaa niille, joita kohtaan oli näin ankara. Eli ehkä toisinkin varjoesittelijöihin voimme keskustelussa palata. Mutta mennäänpä nyt eteenpäin. Guen budjettiesittelijä Niriada ei ole paikalla. Ekonivarjoesittelijä Guelta, edustaja Viegas ei ole paikalla myöskään budjetin varjoesittelijä EFDDstä, ei, Ikonista edustaja Valli olisi varjoesittelijä, mutta hänkään ei ole paikalla, eikä edustaja Zani ole paikalla. Eli nyt siirrymmekin suoraan sitten jo niin puheenvuoroihin ilman puhujalistaa, ja nyt meillä onkin paljon aikaa tähän keskusteluun. Ja edustaja Berens on ensimmäisen, olkaa hyvä. Ähm, merci, messieurs. Kiitoksia puheenjohtajat ja kiitoksia esittelijöille no, tästä ehdotuksesta. Toteaisin, että kun tässä nyt yritetään auttaa valtioita tekemään uudistuksia, niin se periaate, ähm, periaate kyllä edellyttää jonkinlaista pohtimista. Totta kai tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, mutta tietysti tämä määritelmäkin jo, no sekä ei ole vielä ihan valmis ja olen aika ihmeissäni siitä, että komissio on lähtenyt tällaiseen suuntaan etenemään, koska tässä tarvittaisiin selvennystä ja jäsenvaltiot sitä eritoten tarvitsisivat ja tarvittaisiin hieman jotenkin rakenteeltaan parempaa pohdintaa tästä asiasta. Ja komissio on jo tällaista pohdintaa harjoittanut tietysti talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, mutta tätä pohdintaa minusta ei tässä ehdotuksessa vielä ole. Totta kai rakenteellisia uudistuksia kannattaa tukea, kunhan tiedetään vain, mitä niillä tarkoitetaan. Meidän äh, ryhmämme on jo pitkään sanonut sitä, että meitä huolestuttaa se, miten tuetaan rakenteellisia uudistuksia ja ennen kaikkea niitä uudistuksia, jotka tuovat lisäarvoa eurooppalaiseen talouteen ihmisille. Puhutaanpa sitten innovaatioista, koulutuksesta, opetuksesta kouluissa, sairaaloista. Eli miten, miten rahoitetaan tämän tyyppisiä sosiaalisia investointeja. Ja tämän lisäksi meitä huolestuttavat nämä eri talouksien välise, välinen lähentyminen. Ja tämä lähentymisväline, idea on se, että tämä on ihan erillinen äh, lähentymisväline, mutta että rahat jaetaan kuitenkin tästä samasta potista. Ja mietinpä tässä, että minkälaista realiteettia tässä on tämän lähentymisvälineen takana äh, tässä uudessa ohjelmassa. Tässähän on pieni määrä rahaa, joka on varattu tuohon. Ja tämäkin minua hieman mietityttää, koska minusta tässä ei ehkä uskalleta kysyä nyt ja kyseenalaistaa sitä, millä perusteella näitä uusia jäsenvaltioita otetaan euroalueeseen. Ja nyt Brexitin myötäkin tämä kysymys nousi ajankohtaiseksi. Eli minkälaisia sitoumuksia heiltä vaaditaan ja millä aikataululla se tapahtuu. Ja totta kai tämä artikla 7 kysymys pitää käydä läpi. Asia, jota olemme jo aiemmin tutkin, tutkineet ja se on, on tässäkin kohtaa hyvin relevanttia. Vielä viimeinen huomio, tämä yhteys tämän tyyppisen ohjelman ja tämän eurooppalaisen ohjausjakson välillä. Ja tässä kohtaa minusta tätä yhteyttä pitää vielä selventää. Komission ehdotus sellaisenaan ei ehkä tätä yhteyttä riittävän selvästi tuo esiin. Onnea vain työhön, työhön tässä molemmille esittelijöille. Kiitos. Paljon kiitoksia. Minun olisi pitänyt korostaa, että meidän pitäisi pyrkiä puhumaan vain minuutti tuossa Catch the Eyes, mutta kun ei mitään sanonut, niin tämähän ei mitään haittaa. Edustaja Klintz, olkaa hyvä. Kiitos. Niin kyllä järkevää, että EU var, näitä EU-varoja tällä tapaa käytetään, mutta pitää nyt varmistaa, ettei tässä synny moraali kato perustaa ja ettei byrokratia synny lisää, joten tietyt käsitteet pitää tässä selvästi määritelmää, määritellä. No selvä on, että makronen vakaus ei synny vain siirtomaksujen kautta, vaan kyse on toimenpiteistä, jotka ovat maan omissa intresseissä – kun näitä hakemuksia jätetään, tämä on selvää. Ja tämän pitää olla tällaista jonkin tyyppistä itse, itsensä auttamista. Tämän takia tietyt kriteerit pitää täyttyä ensinnäkin on myös tärkeää, että uudistukset on selvästi määritelty, jota pidetään tärkeinä ja järkevinä. No, se Nachtegaal puhui eri tavoista tehdä näin, mutta kyse pitää olla uudistuksista, jotka tuovat lisää konvergenssilähentymistä. Ja nämä ehdot ovat se, että ensinnäkin maan pitää vuosina ennen hakemuksen jätämistä osoittaa, että se ponnistelee kovasti sen eteen, että se vie läpi rakenneuudistuksia ja sitten on saavuttanut tiettyä edistystä. Ja jatkossakin sen pitää komission ehdotukset maakohtaisten suositusten puitteissa panna täytäntöön. Ja luottoluokitus ei saa huonontua. tuo liikaa tämän ajanjakson. Ja lopuksi vielä tuo kohta seitsemän. Siinä pitää pitäytyä säännössä, niin kuin täällä on sanottukin jo. Kiitos. Vielen dank. <clears throat> Next, uh, for... Paljon kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Ferber, olkaa hyvä. Ähm, Kiitos. Kiitos esittelijöille. No vasta sitten ehkä kuin teksti on valmis pikemminkin. Kyllä tässä nyt pitää toimia melko nopeasti, sillä on järkevää, että toisaalta – tulee mietintöihin tarvitsen niin kuin ESFssä, kun tässä nyt ei ole vielä mietintöluonnostakaan, joten minusta olisi hienoa, jos tämä sitten saataisiin mitä teksti, jotta voimme aloittaa työskentelyn kunnolla toiseksi. On yllättävää, että ei tässä nyt olla selviä siitä, mikä on rakenneuudistus. Tämä on ihan banaali ja rakenneuudistus on tarpeen siksi, että voidaan tässä rakennevajeita purkaa budjeteista ja rakenneista vajaukset. Voidaan saada sitä, että käytetään enemmän rahaa kuin mitä sitä tulee ja näin ollen mahdollisuutta onnistua hyvin vaikeina taloudellisina aikoina ja saada tarpeeksi resursseja käsin, jotka ottavat toimimaan vastasyklisesti. Tämä on ihan banaali idea tässä vakaus- ja kasvusopimuksessakin sen takia. Ei tässä pitäisi käydä mitään perustavaltuista keskustelua, se on ihan selvää. Mutta niin kuin jokaiselle perheelle, jos käyttää enemmän rahaa kuin mitä saa, niin sitten on ongelma. Ja ratkaisu on valtioiden tehtävä, jotka makrollisia toimia omaavat voivat tukea taloudellisesti tätä. Se on kyllä ponnistuneen väärti, sillä nämä uudistukset kyllä maksavat toki rahaa, mutta jos tästä mekanismista on samaa mieltä, niin sitten on erittäin hyvällä tiellä. Kiitos. Thank you very much. And... Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gerald. Kiitos puheenjohtajat, naiset ja herrat. Artikla 16 kohta 1 ehdotusta haluaisin kiinnittää huomioon siihen, tässä on mainittu aika viisi vuotta mainittuna. Minusta tämä oli liian lyhyt aika. Kokemukset osoittavat, että tällä on hallituksia Euroopassa, jotka uudistuksi ottavat pesäeroa tai sitten menevät takapakkia. Ja perustuu tätä joskus jopa sillä, että edeltävä hallitus olisi tehnyt nämä lupaukset ja sitten ei koeta, että tämä sitovat nämä määräykset nykyhallitusta. No, Tämä ei minusta ole järkevää toimintaa ja sen takia pitää toimia tätä Sen takia tätä karenssiaikaa pitäisi pidentää minusta selvästi. Ehdotukseni näin ollen olisi, että 16 artiklassa yksi siinä tuo aikaväli nostetaan kuuteen vuoteen. Siinä otetaan, otetaan huomioon myös poliittiset nämä virkakaudet sen myötä ainakin kaksi tai ehkä jopa kolme tällaista kautta olisi katsottu. Olen vakaasti sitä mieltä, että tämä parantaisi uudistusten kestävyyttä. Pyydän, että esittelijät ja varjoesittelijät ottavat huomioon tämän ehdotuksen ja pohtivat sitä. Kiitos. Thank you. And so far... Kiitoksia. Ja toistaiseksi viimeinen puheenvuoropyyntö. Calvé Jambon, olkaa hyvä. Eh, Paljon kiitoksia Luonnollisesti Täällä tulee olemaan hyvin tärkeitä sosiaalisia seuraamuksia, aivan kuten kaikilla muillakin asioilla talouden alalla. Kuitenkin työllisyys, resurssipulan ja ähm, lainsäädännölliseen pakettiin keskittymisen vuoksi on nyt tilassa, jossa no, minulla ei ole mitään varsinaista lausuntoa tässä valmisteltuna, mutta minä puhun nyt varjoesittelijänä työllisyysvaliokunnasta ja siksi haluaisin sanoa seuraavaa. Mielestäni olisi erittäin, erittäin tärkeää löytää yhteisymmärrystä ja solidaarisuutta ja todellista eurooppalaista kansalaisuutta ja kohesiota – ja sanoisin vain yhden asian näiden lisäksi. Olen sitä mieltä, että tämän kaltainen kriteeristö, että käydä, käytämme sitä enemmän rahaa, mitä enemmän jossakin maassa on väestöä, on kyllä aivan vitsi. Paljon kiitoksia ennen kuin annan edustaja Gualtierille puheenjohtajuuden takaisin. Haluaisin tiedustella, haluaako joku muu nyt käyttää vielä puheenvuoron. Meillä on tähän vielä mahdollisuus, jos haluatte. Kukaan muu ei vaikuta haluavan puheenvuoroon, joten edustaja puheenjohtaja Guotieri, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Meillä on täällä Euroopan komission edustaja paikalla. Nyt voisin antaa komissiolle puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puutun tässä parin kohtaa, jotka otettiin esiin. Ensinnäkin tähän väestömäärään, miksi, miksikö komissio on päätynyt tähän kriteeriin. Ensinnäkin rahoitu, rahoitukselliset kannustimet tämän tyyppisissä ohjelmissa. Niiden pitää vastata maan kokoa, jotta uudistuksiin olisi jonkinlaista kannustinta ylipäänsä. Ja tämän rahan pitää olla riittävän suuri, jotta kannustin vaikutus syntyy. Ja toisekseen Pitää olla oikeudenmukainen jakoperuste näille käytettävissä oleville varoille. Ja tämä väestökriteeri tai väestömääräkriteerinä vastaa nyt molempiin näihin tarpeisiin tai vaatimuksiin. Eli saadaan aikaan riittävän suuri rahallinen kannustin kaikille jäsenvaltioille. Ja toisekseen jokainen kansalainen voi saada samansuuruisen nettohyödyn näistä varoista tästä ohjelmasta. Ja toisekseen haluaisin korostaa, että tämä väestömääräkriteeri sopii yhteen kohesion oikeusperustan kanssa. Tämän ehdotuksen oikeusperusta on artikla 1753 perussopimuksesta ja meillä on muitakin välineitä hyvin tunnettuja, joita käytetään globalisaatiorahasto, solidaarisuusrahasto, joilla on sama oikeusperusta. Ja ne ovat suhteellisen neutraaleja allokointi mielessä, joten ei tässä olla luomassa mitään, mikä olisi komis- tuon kohesion kanssa ristiriidassa. Ja tässä pyritään ottamaan mukaan myös sosiaali- ja ympäristöasiat. Se on ihan mahdollista. Pitää muistaa, että Ohjelma on vapaaehtoinen. Se perustuu jäsenvaltioiden omaan aloitteellisuuteen ja näiden uudistusten tukikelpoisuus perustuu maakohtaisiin suosituksiin muun muassa ja näihin makrotalouden epätasapainoihin ja muihin asiakirjoihin, jotka komissio on virallisesti hyväksynyt. Ja näihin tällaisiin uudistuksiin jäsenvaltiot voivat siis ryhtyä ja komission asiakirjoissa käydään läpi myös muita asioita kuin näitä tukikelpoisuusasioita. Äh, siellä käydään läpi veroasioiden lisäksi myös esimerkiksi ympäristöasioita ja muita. Ja sosiaaliasiat tietenkin, ne ovat myös ESRn, ESRn käyttö, kautta tulevat käsitellyiksi, se pitää muistaa. Sitten vielä moraalikadosta. Se on tärkeä asia nostaa esiin ja olemme miettineet sitä, kuinka välttää se, että jäsenvaltiot yrittävät poimia rusinoita pullasta ja siitä tulee tällaista moraalikatoa. Näiden uudistusten tunnistaminen jäsenvaltioissa toimii eurooppalaisen ohjausjakson poliittisten linjauksen, linjausten koordinoinnin puitteissa, joten tässä on monenvälisyyttä, eikä niin, että jäsenvaltiot yrittävät saada sen mikä helpoimmin irti lähtee, kun on saavuttanut määrätyt tavoitteet, niin sillä tavoin saa rahoitusta ja sillä tavoin, kun rahoitus annetaan vasta sitten jälkeenpäin, niin moraalikato toivottavasti vältetään. Toinen asia, jonka halusin mainita, liittyy rakennerahastoihin ja linkkiin linkkiin näihin rahastoihin nämä kaksi ohjelmaa, rakennerahastot ja tämä uudistusten tukiohjelma perustuvat kohesiokappaleeseen, eli linkki on olemassa ja ne täydentävät toisiaan, mutta niiden välissä on kuitenkin selvä ero. Investointistrategiat, monivuotiset sellaiset, niiden välillä on aivan selvä ero tähän ohjelmaan verrattuna – tässä on tarkoitus tehdä uudistuksia talouspolitiikan ohjausjakson puitteissa ja tarkoituksena on vahvistaa myös komission omia strategisia ohjaustoimia. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Sven Giegold halusi kysymyksen esittää nopeasti. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vain eh, tuoda esiin sen, että komission pitäisi ehkäpä hiukan vähän enemmän aikaa käyttää, jotta voisi vastata näihin kysymyksiin, jotka he jättisivät, jättivät sivuun, joita monet kollegat esittivät, enkä minä ole vieläkään vakuuttunut siitä, miksi Saksan hallituksen pitäisi 4 miljardia saada lisää rahoitusta mihinkään uudistuksiin. En minä usko, että he mitään kasvua tukevia uudistuksia tee. Entä tämä tulee olemaan vielä enemmän kuin neljä miljardia. Nyt oli äh, Scott Keito ajatellen kauniisti tämän laski niin, että britit jäävät unioniin, mutta ellei näin tapahdu, niin se on vielä enemmän kuin neljä miljardia. En minä tiedä, miksi Saksan pitäisi saada Euroopan unionilta rakenneuudistuksiin näin paljon. Enkä myöskään ymmärrä lainkaan sitä, että komissio vesitti sosiaaliset ja vihreät ulottuvuudet Euroopan talouden ohjausjaksossa. Miksi parlamentin pitäisi sen jälkeen, kun komissio on vesittänyt näiden kriteerien mukaanottamisen rakenneuudistussuosituksiin, miksi sen jälkeen meidän pitäisi hyväksyä vesitetty kriteeristö ja se, että sitä sovelletaan näin suureen osaan varoista, vaikka tavallisista rakennerahastoista voimme näitä kriteerejä soveltaa. Komissio saa vastata yksi minuutti, olkaa hyvä. Why Germany should get... Niin, miksi Saksan enemmän rahaa? No, kysymys kulttuurissa asiassa se, että voiman alla ei ole välitöntä alla kuitenkin valtiolle. On olemassa järjestelmä, joka on melko innovatiivinen unionin joka liittyy tähän enimmäisrahoitusmaksutasoon, niin sitä, että jos jäsenvaltio ehdottaisi uudistamissitoumuksia oman alla, ja jos sitten on positiivinen arviointi arviointiprosessissa, ja jos reformit pannaan täytäntöön, niin se saa 100 prosenttia tuosta väestöosuudesta, tai siis enimmäismäärän tai vähemmän, joten ei ole mitään automaattista allokointia kenellekään jäsenvaltiolle, kun noita rahoja jaetaan. Eli eivät jäsenvaltiot tekisi sijoituksia turhaan. Tuo raha menisi yhteiseen pottiin, joka on saatavilla kaikille muillekin jäsenvaltioille, mitä tulee sitten ympäristöaspekteihin. No toistan nyt, että ne ei, niitä ei ole, suljettu, ei ole suljettu pois. Ne voivat olla osa tuota ohjelmaa siinä määrin kuin mitä ei ole tekemään näitä ehdotuksia, jotka sillä tavalla kun identifioitu tässä ohjelmassa. Eli ympäristöaspektit myös kuuluvat tämän piiriin. Uh, Kiitoksia. Kuka haluaisi aloittaa esittelijät? Uh, toiseen suuntaan, eli ensin Alden. olkaa hyvä. Jordan. Uh, thank you. No, paljon kiitoksia. Minun voin puhua varmaankin lyhyesti. Paljon kiitoksia kollegoille eh, kaikista näistä kysymyksistä ja kommenteista. Tässä tuli erittäin tärkeä seikka esiin, eh, nimittäin se, eh, olemmeko me samaa mieltä perusperiaatteesta. Tämä on aivan totta. Jos me haluamme ihmistä kysyä, haluavatko he vahvistaa unionia, kaikki nostavat kätensä ja siitähän on kyse tämän ohjelman taustalla. teidän reaktionne ja tämä tukiohjelmalla on hyvä, mutta tietenkin meillä on perusteltuja kysymyksiä siitä, kuinka saamme tämän ohjelman parhaaksi mahdolliseksi ja kuinka voimme vahvistaa unionia, niin kun Lämmäsryltä Ben Lukelta ja komissiolta ja muilta kuulin tällaisia äänenpantoja. En voisi olla enempää samaa mieltä. Tämä on mielestäni kaikkein keskeisin kysymys tässä ohjelmassa ja meidän pitäisi siihen tarttua. Ja haluaisin sovellusalan liittyen lyhyen kommentin sanoa. Minä ymmärrän kysymykset, mutta voin sanoa, että tarkoitus käyttää Euroopan talouden ohjausjaksoa puitteistona varmistaa sen, että vain kyllin vakaa perustellut uudistushankkeet saavat tukea. Siksi minä olisin valmis ottamaan Euroopan talouden ohjausjakson lähtökohdaksemme. Sitten viimeinen asia. Haluaisin todeta, että voin ymmärtää, miksi kaikki toivovat, että tämä työ saadaan päätökseen, niin mekin haluaisimme sen päätökseen. Tämä keskustelu antaa meille nyt lisää painostusta saattaa työ nopeasti päätökseen, mutta myöskin lisää ajateltavaa, että varmaankin tämän kuun aikana tähän pääsemme. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia, Eider. Lo primero agradecer. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille puhujille heidän esittämistään kannoista tätä asetusta kohtaan. Ja hyvä, että lisäsitte asioita tähän keskusteluun. Tästä vedän sen johtopäätöksen, että ne ongelmat, joita toisella esittelijällä ja minulla on sopimuksen pääsemisessä, No, tästä keskustelustakin jo näkee, että kantoja on kovin paljon. Jokainen ryhmä otti esille vähän eri asioita. Mutta kuten alussa jo sanoin, me yritämme tässä nyt jääräpäisesti saada aikaan jonkinlaisen mietintöluonnoksen näille valiokunnille. Pari kommenttia tämä moraalikato. Se ensinnäkin olen yllättynyt siitä, että tämä riski otettiin esiin. Jos ajattelee varojen jakoa per jäsenvaltio, niin en usko, että Saksa lopettaa uudistusten tekoa vaikkapa kahteen miljardiin tai Espanja 1,1 miljardiin tai, tai Ranska samanlaiseen summaan. Ei mikään maa varmastikaan lopeta uudistusten tekoa sen takia, että odottelee varoja tästä tukiohjelmasta. Ja siksi en usko, että tällaista moraalista riskiä tässä on. No sitten määritelmäkysymys, rakenteelliset uudistukset. Minusta se tarkoittaa, tarkoittaa sitä, että pyritään paikkaamaan sitä rakenteellista vajetta, joka jäsenvaltioissa on. Ja tässä voi tutkia sitä, mitä EKP on todennut rakenneuudistuksista. En tiedä, onko heillä edistyksellistä politiikkaa tässä, tässä mielessä. He puhuvat tasapainoisesta kasvusta, inkluusiosta ja oikeudenmukaisuudesta – koulutuksen saatavuudesta, verotaakasta, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämisestä, talouskasvusta. Eli katsoipa tätä mistä kulmasta tahansa, niin tavoitteet ja kriteerit perustuvat tämän tyyppisiin asioihin, mutta oli miten oli, me, me jatkamme työtä tämän mietintöluonnoksen parissa. Paljon kiitoksia edustaja Gardia Zaval. Me haluamme toivottaa teille menestystä tässä työssä ja haluaisin muistuttaa vielä tarkistusten jättämisen takarajasta. Se täytyy vahvistaa. Ja se oli kohdan kolme loppu. Kohta neljä muita asioita, niitä ei ole. Kohta viisi seuraava kokous Badgin ja Ekonin yhteiskokous järjestetään kello kahdeksan torstaina, siis 8.00. Ja olkaa hyvät ja huomatkaa, että kyseessä ei ole tämä, vaan Winston Churchill 100, eli sali kerrosta alempana. Siellä keskustellaan Euroopan unionin investointien vakauttamisesta. Paljon kiitoksia. Kokous päättyy. We are out.